So dear colleagues, good afternoon. Hyvät kollegat, haluaisin, että hyväksymme esityslistan. Se on lyhyt, kuten, kuten te tiedätte. Alun perin tässä oli tarkoitus käsitellä, käydä raapullista vuoropuhelua Raakin kanssa. Nyt se on lykätty heinäkuulle, 9. heinäkuuta tämän takia on tällainen epätavallinen tilanne. Vain yksi ainoa asia esityslistalla. Ymmärtääkseni täällä on vieraita paikalla. Kollega Jakob Vaitsekerin vierasryhmä on paikalla. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin, talous- ja raha valiokuntaan. Minun täytyy kertoa onnistuneesta toimeliten välistä, välisistä neuvotteluista Ehkä olette kuulleetkin 30.5. Ekonin neuvottelutiimi sai aikaan neuvoston ja komission kanssa poliittisen ratkaisun ehdotuksesta koskien ECN plus direktiivi Euroopan kilpailuviranomaisten verkostoa. Annetaan enemmän vaikutusvaltaa ja vahvistetaan kilpailu poliittisia puitteita. Kansalliset kilpailuviranomaiset saavat enemmän päätösvaltaa. Tämä viimeinen trilogi keskittyi tähän sakkojen lieventämisohjelmaan. Samoin laskettiin sakkojen määrä, tehtiin parannuksia kahteen jäljellä olevaan kysymykseen. Trukissa tämä koski karenssiaikaa ja rajat ylittävää yhteistyötä. Komissaari Vestager, joka osallistui henkilökohtaisesti aina trilogeihin, niin kuin esittelijä ehdotti, että arvioitaisiin väliaikaisia toimenpiteitä, ja tämä sen jälkeen tehtäisiin, kun direktiivi on siirtynyt kansalliseen lainsäädäntöihin. Odotamme komissiolta aloitetta sitten teknistä työtä tullaan tekemään, että voidaan viedä loppuun sovittu työ. Koreper tulee ilmeisesti hyväksymään väliaikaista päätöstä 20. kesäkuuta ja me Ekon valiokunnassa meitä kuullaan uudestaan tästä väliaikaisesta sopimuksesta aikanaan. Päivämäärä ei vielä ole, mutta pian se tulee. Tämä oli todella tärkeä trilogi, yhteispäätös, kysymys kilpailupolitiikan alalta. Haluaisin siis onnitella Herra Schwabia, esittelijämme ja kaikkia neuvotteluryhmän jäseniä ja tietenkin valiokunnan sihteeristöä, poliittisia neuvonantajia, jotka osallistuivat myönteisen neuvottelutuloksen aikaansaamiseen. Nyt siirrytään tähän ainoaan kohtaan esityslistalla, lausunto kyseessä. Käsitellään lausuntoluonnosta, joka koskee komission ehdotusta rakenneuudistusten tukiohjelman rahoituspuitteiden kasvattamisesta ja sen yleistavoitteen mukauttamisesta. Te tiedättekin, että emme ole täysin tyytyväisiä tähän, mutta Regi on tässä vastuuvaliokunta ja tämä lausunto on välitetty puhemiehistölle, joten tässä olen itse sitten lausunnon laatija, puhun lyhyesti, tai valmistelija keskityn oikeastaan tässä vain kolmeen kysymykseen lausunnossani ehkä kannattaa lyhyesti esitellä tätä aihetta. Tämä ehdotus on osa komission pakettia joulukuulta 2017 koskien talous- ja rahaliittoa. Siinä pyritään muuttamaan rakenneuudistusten tukeohjelmaa ja sen rahoituspuitteita, jotta lisättäisiin rahoituspuitteita siinä ja sopeutettaisiin tätä yleistavoitetta mukaan lukien se seikka, että annetaan tukea maille, jotka haluavat liittyä jatkossa euroalueeseen. Komissio ehdottaa sitä, että vahvistetaan budjettia 80 miljoonalla 18 kaudella kannattaa panna huomioon, että komission ehdotuksen mukaan tämä ohjelma on ollut menestyksekäs tähän mennessä. Jäsenvaltiolta on tullut paljon pyyntöjä ja tämähän on tällainen siltaehdotus, koska nyt komissio ehdottaa täysimääräistä välinettä, jolla voidaan tukea rakenneuudistuksia laajemman emupaketin yhteydessä. Tässä mielessä, mitä minä ehdotan tässä lausunnossa, niin, niin se tietenkin liittyy näihin kahteen vuoteen. Ja kun ja otetaan esille joitakin mielestäni tärkeitä käsitteitä ajatellen itse välinettä seuraavalla vaalikaudella. Pääasiassa tarkistukseni liittyvät perussopimusten säädöksiin, ja tämä löytyy kyllä jo alkuperäisestä rakennusten tukiohjelmasta ja tästä asetuksesta. Minusta olisi vain hyvä ottaa ne mukaan tähän muutokseen myös mukaan, mutta pääasiassa keskityn kolmeen seikkaan. Ensinnäkin mielestäni meidän pitäisi laajentaa käsitettä rakenteelliset uudistukset, uudistukset, jotta voidaan paremmin keskittyä eikä siis vain hintojen kustan, kustannusten vähentämisvälineisiin, vaan myös sellaisiin uudistuksiin, jotka parantavat tuottavuutta luonnollisesti, mutta myös sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Ja tätä kautta pystytään tukemaan kestävää kasvua ja myös ympäristön kannalta kestävää ja sosiaalisesti kestävää kasvua. Tämä käsitteen laajentaminen rakenteellisissa uudistuksissa on myös osa Euroopan sosiaalisten oikeuksien hyväksymistä. On tärkeää, että tämä sovitetaan yhteen tämän välineen kanssa. Toinen asia, jota korostan tämän rahoituspuitteiden ei pitäisi, rahoituksen ei pitäisi tulla rakennerahastojen varoista, joita sitten ohjattaisiin uudestaan. Tämä on periaate, joka liittyy vain tähän kysymykseen, vaan yleensä, yleensäkin olemme sitä mieltä, että EMU, EMU erityisesti välineet myös seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä eivät saa tulla siitä, että otetaan varoja muista ohjelmista, vaan tarvitaan erityiset resurssit tätä varten. Tämän takia kaiken kaikkiaan parlamentti on kunnianhimoisempi tässä kuin muut toimielimet, mitä tulee monivuotisen rahoituskehyksen kokonaissummin, että vältettäisiin juuri se, että EMU välineitä rahoitetaan kohesiopolitiikan leikkauksella. Tämä on yleinen periaate, jonka otin tähän mukaan. Sitten vielä lopuksi tässä on sellainen ehdotus, että harkitaan myös sellaista mahdollisuutta, että annettaisiin yksittäistä asiantuntija-apua jäsenvaltiolle. Tämä pitäisi olla, tässä pitäisi olla kyseessä riippumattomat asiantuntijat ja toimia edunsaajan jäsenvaltioiden kanssa yhteisymmärryksessä. Nämä löytyy näistä artikloista ja myös johtoson kappalista. Tämä on lyhyt lausunto. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron Varjo esittelijälle EPPstä, Ivana Maletits ja ensin Burhard Balz kuitenkin. Um, Ivana Maletic. Äh, Kiitos Roberto. Kiitos puheenjohtaja Maletic on tänään Kroatia. Se pyysi minua puhumaan hänen puolestaan. Hän on siis varjoesittelijämme. Kuten aivan oikein sanoit, asetus otettiin koskemaan rakenneuudistusten tukiohjelmaa vuonna 2017. Ohjelma jatkuu vuodesta 2017 vuoteen 2020 142 miljoonaa euroa oli sillä annetut määrärahat. Jos otetaan huomioon se, että pyynnöt jäsenvaltiolta ohjelman käyttämiseksi ovat ylittäneet jo usean otteeseen ja toisenaan vuonna määrärahojen käytettävissä olevat varat. On ehdotettu, että ohjelmaa laajennettaisiin 80 miljoonalla ja asetusta muutettaisiin tämän mukaisesti. EASI ja eri rahastot, EIP ja aluekehitysrahasto liittyvät tähän. Että jos tässä ei samalla tehdä rakennerahastomuutoksia, rahat menevät pitkällä aikavälillä hukkaan, koska tämä ei auta jäsenvaltioita kehittymään, vaan tässä vain tavallaan lykätään vakavampia ongelmia. Investointien ja veropolitiikan lisäksi tarvitaan rakenneuudistuksia, jotta todella saadaan pitkän aikavälin kestävää kasvua. Ja juuri siksi on tärkeää yhdistää rakenneuudistusten tukiohjelma ohjausjaksoon ja maakohtaisiin suosituksiin jäsenvaltioista. Usein syntyy ongelma sitä, että rakenne uudistuksiin tarvitaan poliittista tukea ja yhteiskunnan eri asian tukea sekä paikallisella että aluetasolla. Ja siksi on tärkeää, että kun yritämme taata asetuksen täytäntöönpanon, me varmistamme sen toteutumisen paikallisella ja alueellisellakin tasolla niin, että eri yhteiskunnan osat otetaan huomioon, kun uudistuksia määritellään ja täytäntöönpannaan. pannaan. Pyrimme onnistuneeseen täytäntöönpanoon, emme sellaisiin uudistuksiin, joilla ei saada käytännön tuloksia. Sosiaalirahastojen käyttö rakenneuudistusten tukiohjelmaan on myös tärkeä ja pidän hyvänä komission etusta siitä, että 80 lisää miljoonaa rahoitettaisiin joustovälineestä, jonka budjetti on melkein puoli miljardia vuosittain. Ja sillä rahoitetaan tietynlaisia toimia. Ja vaikka budjettia lisättäisinkin. Tämä väline on erittäin pieni edelleen, eikä sillä voida kattaa kaikkia tarpeita. Budjettirajoitteiden takia ja koska pyyntöjä on niin paljon, pitäisi asettaa etusijalle sellaiset uudistukset, jotka sitten vaikuttavat muihinkin aloihin ja auttavat lisäämään kohesiota ja työpaikkoja ja kasvua. Jos saamme hyviä tuloksia, silloin voitaisiin katsoa jäsenvaltioiden perusteella tehtyjä muutoksia kokonaisvaltaisemminkin. Voitaisiin parantaa tietojen vaihtoa, hyvien käytänteiden vaihtoa, niin että tämä onnistuisi hienosti. Kiitos. Thank you for the ECR case. Kiitoksia sitten case Winburn ECRstä. Chairman, the ECR as a whole believes in the importance of structural reforms in member states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 which allow member states to efficiently absorb shocks and swiftly recover from them, contributes to the overall economic and social cohesion. Shokeista toipumisen. Hallinnolliset rakenneuudistukset ovat tärkeitä, jotta voidaan onnistua tällaisessa kehityksessä. ECR on osittain vähän eri mieltä, mutta on osittain sitä mieltä kuitenkin, että pitäisi olla tarkkana, jos halutaan yhdistää tämä ohjelma konvergenssivälineeseen, jotka, niille maille, jotka ovat liittymässä euroon. että tämä lähentymisväline voisi käytännössä kannustaa, joskus se kannustaa ehkä sopimattomastikin sitä, että halutaan lähteä euroon lyhyen aikavälin rahoituksen takia. Se on väärä perustelu. Ja pitäisi perustaa tällaiset päätökset pitkän aikavälin tavoitteisiin jotka ovat yhteisiä eurojäsenille. Varojen lisäämistä pitää voida perustella sitä kautta, että asiantuntijat arvioivat sitä, ovatko nyky varat tulevat käytettyä niin, että rakenneuudistuksissa on aitoa etua uudistuksista. ESR toivoisi, että tällä lausunnolla voitaisiin täydentää ESR-kollegan Tvassin mietintöä regivaliokunnasta. Tämän suuntaisesti kiitos. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, hyvää iltapäivää. Mukava olla täällä paikalla ja puhua keskustelussa, koska minun mielestäni pääongelma EU:ssa on se, että huonolla tavalla toimeenpannaan EU-oikeutta ja lakia. Myös silloin, kun puhumme tästä asetuksesta, halutaan lisätä rahoituspuitteita, äh, rakennetuki uudistusten tukiohjelmassa tässä puhutaan juuri näihin tärkeisiin ongelmiin, joita meillä on. EU ei kykene saavuttamaan tavoitetta, jonka mukaisesti kaikki jäsenvaltiot toteuttaisivat samalla tavalla parhaimpia käytäntöjä, joita pyrimme niille an- jäsenvaltioille antamaan sääntelyn kautta. Ja tehän tiedätte, että komissio vuodessa aloittaa tuhat rikkomusmenettelyä jäsenvaltiota vastaan, koska ne eivät toteuta EU-oikeutta tai toteuttavat sitä väärin tai Euroopan hengen vastaisesti ja yksi parhaita maita. Tässä asiassa oli kuitenkin Iso-Britannia, se oli sääli ja samoin myös Norja, joka kuitenkin on EUn ulkopuolinen maa. Sekin on hyvä tässä, koska niillähän on sopimus EUn kanssa. Ne toteuttavat varsin hyvin EU-lainsäädäntöä eri aloilla ja tällä tavalla ne pääsevät, Norja pääsee sisämarkkinoille ja tässä puhumme ihan ydinkysymyksistä ja nyt on aika löytää ratkaisu, aika pystyä yhdistämään EU-varat esimerkiksi siihen, mm, hyvän toteutukseen. Meidän tavoitteenamme on auttaa maita tekemään uudistuksia eikä kiertämään velvoitteita eri syistä. Tämä on hyvin tärkeä asetus siis ja ja siinä tapauksessa, että yhteinen ratkaisu löytyisi, niin tätä kautta voitaisiin parantaa hyvin sitä tapaa, miten mekin toimimme ja ajatellen sitä, miten jäsenvaltiot suhtautuvat meidän tekemämme työhön. Minun mielestäni nimittäin EU ei pidä olla mikään tulonsiirtounioni, vaan pitäisi vaihtaa näitä parhaimpia käytäntöjä. Jokainen maa tuo omaa äh, jotakin omaa hyvää toimintatapaa, jota muut sitten voivat matkia tai seurata. Näin voidaan saavuttaa lähentymistä maiden välillä, mutta näin ei kuitenkaan tällä hetkellä tapahdu. Lopettaisin artikkelin, jonka luin juuri englanninkielisestä versiosta Handelbalt-lehdestä. Tässä puhutaan sitä mahdollisuudesta, että EU oike on rikkoutumassa. Äh, la, laiskat italaiset ja mm, Saksa. Because uh, we are... No niin, joka tuossa tämä on mielenkiintoinen artikkeli lukea. Me emme kulje tässä nyt oikeaan suuntaan. Uudistukset, uudistukset tarvitaan jäsenvaltiotasolla ja meidän pitäisi tätä kautta pystyä kasvamaan ja kehittämään integraatiota eteenpäin ja syntyisi suurempaa mm, harmoniaa eikä epäharmoniaa. Kiitos. Kiitos vihreistä, Filip Lamberts. Kiitos. Ramon pitäisikö Espanjankin olla tämmöinen hyvien käytänteiden unioni, eikä mikään siirtounioni. No, kuten esittelijä tai valmistelija sanoo, meidän pitäisi katsoa rakenneuudistuksia laajemmasta näkökulmasta. Vihreät ehkä tiedättekin kannattavat hyvin syvällisiä rakenneuudistuksia tällä hetkellä Yhteiskuntamme ei ole tasa-arvoinen, se jättää suuren jäljen. Ja kun rakennerahastoja käytetään EU:ssa, niillä on tietty tarkoitus. Halutaan avata rajoja kaupalle, vähentää hallitusten roolia kaikessa. Eli tässä pitäisi katsoa tarkemmin sitä, mitä rakenneuudistuksella tarkoitetaan. Me jätämme tarkistuksia. Ja olen tässäkin yhtä mieltä kanssasi, että rakenne uudistusten osalta pitää puhua siitä, mikä on menopuoli, mihin rahaa menee, mutta pitäisi katsoa myös budjetin tulopuolta tasapainon vuoksi. Ja tällainen tasapainottaminenkin voi liittyä rakenneuudistuksiin. Rakenneuudistusten tukiohjelman käyttäminen sosiaalisen pilarin käyttämisen. Ymmärrän ehkä mihin suuntaan menet, mutta kun puhumme sosiaaliturvajärjestelmien uudistuksista, tiedätte, että monissa maissa näitä järjestelmiä hallinnoidaan yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa. Ehkäpä siksi rakenneuudistusten tukiohjelmalla ei voida niihin puuttua. Eli emme voi antaa sellaista kuvaa, että tämän kautta muuttaisimme sosiaaliturvajärjestelmien hallinnointia eri maissa. Toinen asia, jota haluamme tässä nyt tarkentaa, on, että rakenneuudistusten tukiohjelman pitäisi noudattaa kumppanuus periaatetta tässä ei pitäisi mitenkään kiertää tiettyjä osapuolia lainsäädännössä. Ja yleisesti ottaen olisi tärkeää, että ammatti tai työmarkkinaosapuolet ja muut tahot otetaan mukaan tukiohjelmaan ennen kuin se otetaan käyttöön ja myös hallitukset. Eli omistajuutta on katsottava, mutta se on tehtävä niin, että yhtäältä otetaan mukaan kansalliset parlamentit, sidosryhmät ja työmarkkinaosapuolet. Tämä on jatkuvasti esillä, kun puhutaan demokratiavajeesta talouden hallinnoinnissa, niin tulee ilmi, että esimerkiksi Saksassa hallituksen pitää kääntyä parlamentin tai liittopäivien puoleen tällaisten ohjelmien osalta. Ja tämä on oikeastaan poikkeus suurimmassa osassa maista. Kansallisia parlamentteja tai alueellisia parlamentteja ei juurikaan oteta mukaan näihin toimiin, tai niille ei anneta tietoa siitä, mitä kansallisen ja EU-tason välillä tapahtuu. Eli jos emme halua tavallaan ruokkia tätä demokraattista vajetta, on varmistettava se, että otetaan oikealla tavalla mukaan oikeat hallinnon tasot ja sidosryhmät ja työmarkkinaosapuolet. Vegas, the GUE. No, it's not, ah, sorry. Mikä viekas gue Ai, ei. Entä sitten EFDDstä? Ei ketään. ENF. Entä sitten muut puheenvuoropyynnöt? Hyvä. Muutama lyhyt kommentti vielä Niin ensinnäkin kiitokset teille. Kiitos yhteistyöstä poliittisten ryhmien kanssa. Nyt tuli esille eri eh, suuntaukset esiin ja tältä puolta sitten tullaan laatimaan näitä kompromisseja ja Sitten tarkemmin vielä eri puheenvuoroista sen verran. Kei, se seikkaa, että tämä väline voisi synnyttää vääränlaisia kannustimia. No minä epäilen kyllä, että mikään jäsenvaltio jaettaisiin 80 miljardia – pienen hallinnollisen tuen pohjalta. Jos haluaa yhtyä, liittyä euroon, niin mm, mutta jos nyt tästä on kyse, en näe tällaista riskiä ollenkaan itse asiassa. On hyvä, että voi, ne maat, joilla on poikkeusluvat, voivat liittyä myös euroon, mutta ei pitäisi tätä välittää sellaisena, joka voisi tähän vaikuttaa. Mutta kuitenkin päinvastoin myönteistä on se, että tämäkin ulottuvuus, joka liittyy hallinnolliseen valmistautumiseen. Tässäkin otetaan huomioon, koska se on kuitenkin tekijä, joka on myönteistä. Me myös selvennämme, että emme tue vain euroalueen jäsenvaltiota tätä kautta. Samanaikaisesti otetaan tämä emu-ulottuvuus koskien maita, jotka eivät kuulu euroon mutta tämä ei siis ole ainoa ulottuvuus. Tässä on se lai... Tämä laajempikin tuki on mahdollista ja tätä kannattaa Kommentaristen Ramon. EU-oikeuden täytäntöönpano on ratkaisevan tärkeää ja meillä on sitten tuomioistuin ja rakkojärjestelmä olemassa tämä, tässä tukena. Sitten hyvä hallin, hallinnollinen kapasiteetti auttaa toteuttamaan EU-oikeutta, mutta tässä niin kuin Keihän oikein sanoi, olemme alueella, joka ei oikeastaan ole eh, EU-oikeutta, vaan talouspolitiikkahan on pitkälti kansallista toimivaltuutta meidän eh, toimivaltuusjaossa, mutta jos jäsenvaltiot pyytävät tukea, että parantaisivat hallinnollisia valmiuksiaan, jotta voivat toteuttaa kyseisiä uudistuksia, joista päätetään kansallisella tasolla ohjauspolitiikan yhteydessä, mutta eurooppalainen ohjausjaksohan voi esittää suosituksia, mutta ei voi säännellä kuitenkaan aluetta, joka ei ole jaettua toimivaltuutta. Tässä puhutaan juuri sitä mahdollisuudesta, että tämä asia perustuu, perustuu tavallaan asian omistamiselle. Sitten voi olla tietenkin jaettua toimivaltaa talouspolitiikasta. Tämä on mielenkiintoista keskustelua. Jotkut eivät tällaista ehkä ollenkaan halua, mutta tästä nyt ei ole kysekään. Tässä on kyse välineestä, jota otetaan käyttää jäsenvaltion pyynnöstä. Ja sen tarkoituksena on parantaa hallinnollista valmiutta tehdä uudistuksia tuetaan kansallisia viranomaisia hallinnollisten ja taloudellisten toimenpiteiden uudistustoimien tekemisessä. Ei ole kyse vain hallinnostoimista, vaan tämä liittyy siis jäsenvaltioiden mahdollisuuksiin tehdä uudistuksia. Ja ne voivat pyytää sitä varten siis apua. Sitten tämä Handelsblatt-lehden artikla on minun mielestäni väärässä, mutta se on liity tähän keskusteluun, mutta kun se nyt otitte esille. Se korostaa tässä kyllä yhtä asiaa, mutta me puutumme juuri tähän ongelmaan sitä kautta, että parannamme toimintatapojamme ja viemme loppuun talous- ja rahaliiton. Ja tämä pieni asetus on pieni osa tätä laajempaa kuvaa ja haluamme tietenkin saada aikaan kunnianhimoisen ehdotuksen. Philip Mainitsin itse Euroopan sosiaalisten oikeusten pilarin. En ole ollenkaan sillä tarkoittanut sitä, että se mikä kuuluu työmarkkinaosapuolelle niin jotenkin liittyisi tähän. Tästä ei ole ollenkaan kyse yksinkertaisesti, niin kuin sinäkin oikein totesit, että, että rakenteellisten uudistusten käsitteen pitäisi olla laajempi kuin tämänhetkinen määritelmä on ollut viime vuosina. entiset kysymykset, jotka kuuluivat Euroopan oikeuksien, sosiaalisten oikeuksien pilariin, niitäkin voitaisiin ottaa tässä mukaan. Näin voitaisiin parantaa valtioiden kykyä täytäntöönpano kyseisiä toimia. Ottaen huomioon kansallinen perustuslainen kehys ja, ja valtion ja työmarkkinosapuolten roolit. Tämä taisikin olla viimeinen puheenvuoro, jota kommentoin. Kiitän teitä teidän puheenvuoroistanne. Odotan, jään odottamaan teiltä tarkistuksia. Ja niin kuin jo sanoin, näen pohjaa kohtuullisille kompromisseille. Aikataulu on varsin tiukka. Tämä on tärkeä asia ottaa huomioon. Tämä johtuu siitä, että regivaliokunta aikoo äänestää omasta mietinnöstään 25. heinäkuuta ymmärtääkseni. Siis heinäkuussa, niinkö? 25. heinäkuuta. Tämä tarkoittaa sitä, että se, mistä ekon kannattajat sopivat, on, että meillä on siis tiukka aikataulu tarkistukselle torstaina kello 17. Ja ikävä kyllä meidän täytyy noudattaa sitä päätöstä, että tarkistukset pitäisi nyt jättää vain englannin kielellä niin, että me pystymme äänestämään 18 ja 19, tai 19 kesäkuuta ennen kuin regi äänestää. Joskus näin käy, että joudutaan toimimaan näin tiukassa aikataulussa. Näin ollen kiitoksia paljon. Voimme lopettaa tämän poikkeuksellisen lyhyen Ekon valiokunnan kokouksen. Seuraava kokous on 18. kesäkuuta, 18. ja 19. kesäkuuta. Silloin äänestämme myös tästä tekstistä. Kiitokset. Kokous päättyy.